hyvät kollegat. Olen iloinen, että tänne on tullut 150 koululaista 33 maasta, jotka ovat Euronest 2013 osallistujia. Sydämellisesti tervetuloa. Zwei Tage lang haben die jungen Männer kahden päivän ajan nuoret ihmiset EU-maasta Myöskin Armeniasta, Azerbaidsanista, Valko-Venäjältä, Georgiasta, Moldavasta ja Ukrainasta ovat täällä Euroopan parlamentissa keskustelleet itäisen kumppanuuden avainasioista. Kun nuoret ihmiset osallistuvat demokraattiseen eh, mielipiteen muotoamiseen, niin siellä on keskusteltu esimerkiksi energiatehokkuudesta haluaisin kiittää näistä iloisista keskustelusta, joista on kerrottu. Toivottavasti tämä intohimoinen keskustelu auttaa ottamaan meistä mallia teistä. Kaikkea hyvää ja kaikkea hyvää elämäänne. Erklären nun offiziell die nyt julistan virallisesti 24.10. keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi. Ensinnäkin kysymys Kollega Stier, olkaa hyvä, esittäkää kysymys. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče, jutros... Puhemies, tänään aamulla noin 100 000 ihmistä marssi Bukovaren läpi. Siinä muistettiin ja kunnioitettiin sitä seikkaa, että 22 vuotta sitten kaupunki tuoutui ja tämä on ensimmäinen kerta, kun me muistelemme noita vuosia. Kroatiasta tuli myös täysistuntoon pieni joukko ihmisiä tuolla, ja minä haluaisin nyt vedota kaikkiin, että me myös Osoittaisimme kunnioitusta niille, jotka kaatuivat aikanaan Bukovarissa. Me saamme nyt elää yhdistyneessä Euroopassa. Kiitoksia herra Stier tästä puheenvuorosta. Pöytäkirjat 24.10. järjestetystä istunnosta on asetettu saataville. Onko niihin vasta huomautuksia? Näin ne ole, joten pöytäkirja on hyväksytty. Sitten ilmoitukset. Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että Gabriele Stauner on valittu 30. lokakuuta lähtien